Paljon kiitoksia, hyvät edustajat. Vielä muita ilmoituksia. Saanen ilmoittaa teille, että olen ollut kirjeitse yhteydessä neuvoston ja komissioon ilmoittaakseni niille, että EFSAn hallintoneuvostoon ollaan esittämässä seitsemää uutta edustajaa. Näin toimimme sääntöjen mukaisesti ja tämä prosessi saatetaan sääntöjen mukaisesti päätökseen. GUE-NGL-ryhmä on ilmoittanut, että Helmut Scholz tulisi nimetä Mikael